Zvivka, mietintö. Ja kyseessä on erilaiset toimintatavat tuomioistuimen toimivallasta. Päätösten tunnustamisesta tätä panosta avioliitossa vanhempaa vastuussa. Edustaja Zwiewka, olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca, e, panie komisarzu, koleżanki i hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Näin aluksi haluaisin painottaa sitä, että vaikka olemme katsoneet asetuksen uudelleenlaadintaa tai oikeastaan työstämistä edelleenkin tällä erityislainsäädäntömenettelyllä, jossa parlamentilla on siis vain pelkästään kuulemisrooli, kun neuvosto on sitten ainut lainsääntäjä. Ja työ, joka meidän pitää, tulla, pitää tehdä täällä Euroopan parlamentissa, se tehtiin kyllä kuitenkin kovin innokkaasti ja uskon, että melko tehokkaastikin, joten haluaisin aloittaa kiittämällä niitä kaikkia työhön osallistuneita ja komissiota myöskin ja, ja valiokunnan hyvästä työstä neuvoston asetuksen osalta, Brysseli 2a osalta. Eli juuri Valiokunta haluan kiittää sekä varjoesittelijöitä. Oli suuri ilo tehdä työtä teidän kanssanne, kun katsoimme tätä asetuksen uudelleen laadintaa. Vaikkakin komission ehdotus oli erittäin hyvä, niin kyllä parlamentti teki muutamia muutoksia tähän, jotka minun mielestäni kyllä parantavat tekstiä, komission tekstiä siis. Ja toisaalta tekevät varmaankin myöskin neuvoston halukkaammaksi ottaa huomioon meidän ehdotuksemme. Otan esille kaikkein tärkeimmät näistä. Ensinnäkin lasten kuuleminen. Tämä on meille avainasia asetuksessa. Sillä jos on riita-asioita, lasten huoltajuusasioista vanhempien kesken, niin silloin lapsi on kyllä tässä kaikkein heikoin lenkki ja meidän pitää suojella lasta. Lasta ei voi käsitellä kuin jotain esinettä näissä kiistoissa. Tämän takia olen pyrkinyt ottamaan huomioon ne kaikki asiat, jotka vaikuttavat lapseen – Tietenkään me voi kuulla kaikissa tapauksissa lasta, eikä me voi pakottaa tuomioistuimen tekemään, mutta se on tuomioistuimen päättävissä. Mutta meidän pitää tässä kuitenkin perustella se, jos ei haluta kuulla lasta, niin tällainen tuomioistuimen pitää perustella tämä kieltävä päätös. Ja pitää painottaa myöskin se, että sitä, että nämä kuulemiset tapahtuvat standarditavalla, ystävällisessä ympäristössä, tuomistojen ulkopuolella ja ehkä jopa ammatti-ihminen – tuomari tai joku asiantuntija hoitaa tämän kuulemisen ilman mitään painostusta vanhempien tai kolmansi osapuolen taholta. Tämä olisi tärkeää. Vanhempain vastuussa on myöskin kysymyksiä, joita pitää ottaa huomioon, jossa pitää ajatella sovittelua mahdollisena vaihtoehtoratkaisumetodina se on parempi kuin tuomioistuin, sillä se nopeuttaa menettelytapoja ja säästää rahaa. Ja toinen asia, jonka haluaisin esittää, on tämä huoltajaperheeseen siirtäminen tai johonkin huoltajalaitokseen siirtäminen jonkun tuomioistuin päätöksen pohjalta. Ja laitoin tämän ehdotuksen, valiokunnan jutuksen, että tuomioistuin voi ottaa huomioon tätä päätöstä tehdessään mahdollisuuden jättää lapsi perheeseen, perheeseen siinä läsevaltiossa menettelytapa on menossa. Tämä on hyvin järkevä päätös, kun menettelytapa on pitkä. Ja tuemme myöskin sitä, että eksekvatuurimenettely poistettaisiin välittömästi, että tämä koskee sen tämän muiden jäsenvaltioiden tuomioiden täyttöön panemista. Tämä on ollut hyvä päätös myöskin muissakin lainsäädännön osissa. Tämä oli pitkä johdanto, mutta kuuntelen keskustelua suuren mielenkiinnolla. No niin, komission jäsen Avramopoulos, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Hyvä puhemies, arvoisat parlamentin Bryssel-säännöstö on avain, jonka avulla hoidetaan perheoikeudellisia kysymyksiä yli rajojen, jolla suojataan lapsia. Sen uudistaminen merkitsee sitä, että otetaan huomioon vanhempavastuuseen liittyvät puutteet, jotka on nähty myös äh, edustajien toimesta aiemmin. Kovin ilahtuneena olen huomioinut, että komissiolla ja parlamentilla on yhteinen tavoite. Haluamme estää sen, että rajoitettavissa tapauksissa lapset joutuvat pitkien kiistojen välikappaleiksi. Haluamme myös helpottaa menettelyitä perheille eri tavoin, mukaan lukien näiden prosessien hyödyntämistä. Ennen kuin ryhdyn puhumaan näistä teidän tarkistuksistanne, haluaisin ensiksi ilmaista kiitokseni esittelijällemme Zvifkalle aivan erinomaisesta yhteistyöstä tässä kysymyksessä. Kovin ilahtuneena olen saanut huomata, että tämä mietintö huomioi sen, että nopea paluu perheelämään on tärkeä lapsille – kuten myöskin heidän suhteilleen vanhempien kanssa. Erityisesti kannatan kaikkia niitä menettelyitä, jotka tässä mietinnössä ovat, joiden tavoitteena on huomattavasti vähentää viipeitä lasten palauttamisessa silloin, kun yksi vanhemmista on lapsen kaapannut. Tämä on yhdenmukaista komission ehdotusten kanssa. Nämä toimenpiteet merkitsevät käytännössä sitä, että menettelyt ovat vähemmän monimutkaisia vanhemmille ja tuomioistuimet voivat tehdä nopeampia ratkaisuja rajoja ylittävissä tapauksissa. Tämä taas puolestaan johtaa siihen, että lapsille saadaan lasten ansaitsema vakaus ja nopeammin palautettua perhe-elämään. Tuomioiden täytäntöönpanon helpottaminen silloin, kun päätökset on tehty, on toinen tärkeä kohta, jotta voidaan taata lasten oikeudet ja lasten perheiden oikeudet. Menettelyiden poistaminen, joiden avulla voidaan poistaa välimenettelyt, ovat se keino, jolla tämä mahdollistetaan. Tämä välttää kustannukset ja viipeet. Samalla saadaan riittävät takeet sille, että varmistetaan esimerkiksi puolustuksen oikeudet. Tästä syystä minusta Euroopan parlamentin lähestymistapa tässä suhteessa on erinomainen. Kun katsotaan tarkistuksia, jotka koskevat lasten oikeuksia näissä menettelyissä, olen huomioinut parlamentin toiveen siitä, että saadaan aikaiseksi yhteiset vähimmäisstandardit EU-tasolla, jota komissio siis ehdottaa, kuten esimerkiksi se, että viitataan kuulemisen käytännön toimenpiteisiin. Olemme huolella tarkastelleet näitä lähestymistapoja. Mutta kun otetaan huomioon se, että olemassa olevat käytännöt jäsenvaltioissa tässä tällä alalla ovat voimakkaasti toisistaan poikkeavia. Meidän mielestämme on tehokkaampaa katsoa niitä standardeja, jotka löytyvät YK yleissopimuksesta, joka koskee lasten oikeuksia. Ja siihen, senhän kaikki jäsenvaltiot ovat jo allekirjoittaneet. Näin toivon, että meillä on, tämä sääntö tulee hyväksyttyä myös lopulliseen välineeseen. Lasten oikeuksien vahvistaminen on komissiolle etusijalla. Meidän ehdotuksemme tällä alalla mahdollistaa sen, että lapsille annetaan tilaisuus tulla kuulluksi prosesseissa, jotka koskevat heitä. Jäsenvaltioiden käytäntöiden vastavuoroinen tunnustaminen tässä suhteessa merkitsee sitä, että mahdollistetaan todellinen tuomioiden kiertäminen Euroopan unionissa. Tehokkuuden nimissä ja jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä, emme ole sisällyttäneet tähän erityisiä sovittelumenettelyitä vanhempien konfliktitilanteessa, kuten parlamentti on pyytänyt. Tämä säännöstö kattaa jo riittävät sovittelumenettelyt ja sen tavoitteena on tukea myös vanhempia, kun nämä pyrkivät ratkaisemaan heidän välisissä konfliktit. Lopuksi olen saanut huomioida, että teidän tarkistuksenne keskittyvät myös läheisempään jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön. Tässäkin puhumme yhdellä äänellä. Keskusviranomaiset ovat suora välikappale vanhempien välillä ja mietintö ja siihen edetyt tarkistukset heijastelevat myös äh, läheisemmän yhteistyön tarvetta. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Dali Peti valiokunnasta, olkaa hyvä. Thank you, Chair, Commissioner. Kiitoksia puhemies komission jäsen ja kiitos myöskin esittelijälle. Se, mistä tänään puhutaan, on arkaluontoinen kysymys, joka vaikuttaa suoraan tuhansiin kansalaisiin, erityisesti lapsiin, jotka elävät ympäri EUta. Eli velvollisuutemme on varmistaa, että sekä lapset että vanhemmat, jotka toimivat vilpittömästi, saavat suojelua. On liian monia tapauksia, joissa on lapsi joutunut toisen vanhemman kamppaamaksi ulkomaille, eikä asiassa ole tehty mitään – ja periaatteemme on se, että lapsikaappaukset ovat haitallisia lasten oikeuksia silmällä pitäen olivat he sitten missä hyvänsä. Maailma, jossa nyt elämme, muuttuu ja perheoikeus myöskin muuttuu, koska aikaisemmin nämä asiat kuuluvat ainoastaan kansalliseen päätösvaltaan, mutta nyt näitä täytyy, sääntöjä täytyy soveltaa kansainvälisesti on yhä enemmän kansainvälisiä avioliittoja ja on yhä enemmän kansainvälisiä huoltajuuskiistoja. Ja vetomusvaliokunnassa käsitellään tapauksia, jossa vanhemmat ovat menettäneet lapsen, joka on laittomasti viety toisen valtion toisen vanhemman toimesta. Ja siksi kaikki, kaikkien ehdotusten täytyy olla tehokkaampia ja täytyy varmistaa, että otetaan huomioon lapsen etu. Ja siksi meidän täytyy sulkea kaikki porsaanreijät ja varmistaa, että asetusta ei tulkita niin, jossa hyötyy se vanhempi, joka on kaapannut lapsen. Meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltioiden tuomioistuimet tekevät lopulliset päätökset näissä kysymyksissä, ja meidän täytyy myöskin poistaa tämä oikeuspaikkashoppailu, ja meidän täytyy ottaa huomioon vanhempien edut ja varmistaa se, että mukana kyseessä oleva lapsi kärsii mahdollisimman vähän. Tämä on ainoa tapa varmistaa tehokas oikeudellinen suoja perusoikeuksien osalta, kun ajatellaan lapsia ympäri EUta. Kiitos. Most ne néppárt nevében szólítom Svoboda Pável urat. Parancsoljon, két perce van. Edustaja Svoboda seuraavaksi. Vážený pane komisaři, dovol... Hyvä komission jäsen. Haluan kiittää kaikkia jurivaliokunnan kollegoita, erityisesti myös esittelemiä Svefkaa työstä, joka ovat tehneet tämän asian valmistelussa. Haluaisin taata kaikille kansalaisille, että tänään meillä on uusi tärkeä lakiehdotus, joka tulee auttamaan monia kansalaisia. Euroopan unionissa on tällä hetkellä noin 600 miljoonaa kansainvälistä perhettä. Ikävä kyllä on ollut 140 000 noudattaa kansainvälistä erotapausta näissä perheissä. Ja mikä vielä on pahempaa, 1800, 1800 lapsikaappaustapausta. Tämä asetus, joka määrittelee avioasioiden täytöönpanon, se on kaikissa maissa jo voimassa, paitsi Tanskassa vuodesta 2005 lähtien. Ja käytäntö on osoittanut, että tämän hetkistä sanamuotoa voidaan parantaa vielä lasten edun paremmin huomioittavaksi. Pitää taata se, että, että tämä parantaa prosessioikeuden määräyksiä, mutta varsinaisia avioliitto-oikeusmääräyksiä tämä ei koske. Kyllä tässä otetaan huomioon myöskin toissijaisuusperiaate. Eli tämä koskee vain niin sanottuja rajat ylittäviä tapauksia, eli tapauksia, joissa yksi vanhemmista on jonkun toisen jäsenvaltion alueella. Ja jurivaliokunta parlamentissa toivoo, että tämä hyväksytään tämä lainsäädäntö, koska kyseessä on lasten etu. Ja minä voin jurivaliokunnan puolesta todeta, että tämän uuden ehdotuksen asiat olemme katsoneet hyvin tarkkaan. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Svoboda. Sitten seuraavaksi puheenvuoro edustaja Gebhardt. Kaksi minuuttia, kaiva. Frau Präsidentin. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Svoboda juuri mainitsi tämän. Aikaisemmin enemmän on ihmisiä, jotka elävät yhdessä. Ja tietysti kaikki avioliitot eivät menesty. Ja olen nähnyt lapsia, jotka ovat joutuneet tällaisiin tilanteisiin, eli heidät on kaapattu, ja ne eivät ole mitään kivoja tarinoita. Ja olin myönteisesti yllättynyt, kun huomasin, että Euroopan komissio on tehnyt valtavasti ehdotuksia, joita minäkin käsitin aikaisemmin, jotka liittyvät näiden oikeuksien parantamiseen ja ne on otettu mukaan tähän luonnokseen. Se on hieno asia. Ja erityisesti pitää olla enemmän yhteistyötä viranomaisten ja tuomioistuinten välillä, pitää olla nopeampaa yhteistyötä, koska mitä kauemmin nämä menettelyt kestävät, sitä pahemmaksi tilanne muuttuu lapsen kannalta. Ja sitten myöskin oikeusvarmuus liittyy tähän. Ja sitten toinen tärkeä asia on lapsen kuuleminen. Meidän on varmistettava, että YK on yleisopimuksessa taatut oikeudet toteutuvat. Meidän täytyy varmistaa, että lapset kuuluvat lasten oikeuksien piiriin ja että he saavat puhua omaa kieltään ja myöskin niin, että he voivat olla kuulustelussa turvallisessa ympäristössä, eivätkä missään suuressa salissa. Se saattaa olla aivan hirveää lapselle, jos kyseessä on vaikka tuomioistuinsali. Eli meidän täytyy varmistaa, että nämä puitteet ovat kohdallaan ja että lapsetkin voivat ne hyväksyä. Ja sitten vielä yksi asia, ja olen kiitollinen tästä esittelijälle. Meillä oli hyvää yhteistyötä. Se liittyy tähän sovitteluun. Meillähän on sääntöjä sovitteluun liittyen eu mutta ne eivät vielä ole riittäviä. Ne eivät ole riittäviä, kun nähdään, että tuomioimistoimet eivät hyödynnä näitä mahdollisuuksia. Meidän täytyy varmistaa, että vanhemmat, jotka eivät saa sovittelua, niin he eivät yksin joudu hoitamaan näitä kustannuksia, koska nämä kysymykset täytyy esittää ja tämä sovittelu saattaa johtaa siihen, kuten Svifkan ihan oikein totesi, että näin voidaan säästää kuluja ja menettelyt ovat nopeampia, ehkä näitä menettelyjä ei edes tarvita. Ja tämä on parempa sekä vanhempien että lapsen kannalta, eli hyvin tärkeä kysymys. Ja viimeinen asia vielä. Ja tästä nyt ei päästy soppuun. Svifka ja minä emme olleet samalla kannalla ja myöskään parlamentti ei ollut kannallani. Eli se liittyy näihin rekisteröityihin parisuhteisiin. Lapset, jotka ovat tällaisessa, jolla on tällaiset vanhemmat, niin miksei tällaisella lapsella ole samanlaisia oikeuksia kuin lapsella, jonka vanhemmat ovat naimisissa. Eli tätä täytyy vielä työstää tulevaisuudessa, koska tämä on kestämätön tilanne. Kiitoksia, edustaja Gebhard. Nyt edustaja Kerik. Hyvät kollegat, jos kaksi riitelee, niin kolmas itkee. Vähän tällainen muuteltu elämänviisaus kuvaa hyvin sitä, mitä lapset kokevat, kun vanhemmat eroavat. Ja sen takia on tärkeämpää vielä tärkeämpää, että on aina lapsen etua avioron yhteydessä. Saksa on tässä velvoitteessa ja myöskin hallituksen tulee uudistaa meillä aviorolainsäädäntöä. Me tarvitsemme samanlaista mallia kuin muissa, uutta mallia kuin muissakin jäsenvaltioissa on. Ja et, myöskin parlamentin työ tässä yhteydessä osoittaa, että tarvitsemme uudistusta. Vuoden ajan olen tarkkaillut ranskalaisen äidin ja hänen lapsensa taistelua tuomioistuimessa. Hän sai hyvän päätöksen tuomioistuimessa. Saksassa monet perheet hyötyvät tästä näissä aviori, avioriidoissa. Ja tässä myöskin hyötyvät sitten tietenkin lapset, koska molemmat vanhemmat säilyvät tässä. Eurooppa voi antaa tärkeitä impulseja Saksan politiikan kehittämiseen. Tehkäämme tämän lapsiemme edun vuoksi. Edustaja Kryso, Krysokonos, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kansainvälisten pariskuntien määrä merkitsee sitä, että meidän täytyy todella parantaa tilannetta ja selventää lainsäädäntöä. Kysymys on päätösten täytäntöönpanosta vanhempain vastuussa ja avioliitoissa. Ja toivottavasti myös nämä lapsikappaukset huomioon. Meillä on eh, epävarmuutta oikeudellisesti ja täytäntöönpanossa on viiveitä. Se aiheuttaa todellisia ongelmia niihin, niille perheille, jotka pyrkivät toimimaan tällä, avulla. Me, tällä alalla. Meidän täytyy saada eh, lasten etu etu siellä, ja tarvitsemme erityiskoulutusta tuomareille. Meidän täytyy myös tehdä lisää toimenpiteitä sovittelussa. Kun puhutaan lapsikaappauksista, lapsia tulisi kuulla erityistuomioistuimessa meidän täytyy varmistautua siitä, että kaikki päätökset, jotka tehdään, niitä kunnioitetaan myös kaikista tuomioistuimista. Tämä on erittäin hyvä mietintö. Demokrácia Euroopan ja képviselyn csoport EFTD-ryhmän puolesta minuutti. Edustaja Ferrara. Kiitoksia. Bryssel 2a-asetuksen muutto on tervetullut. Meidän täytyy helpottaa tuomioiden tunnustamista ja erityisesti arvostan sitä, että mukaan on otettu periaate, jossa alaikäisen edut otetaan huomioon. Ne ovat tärkeämpi kuin kaikki muut oikeudet. Ja sitten oikeuslaitosten henkilöstölle pitää antaa koulutusta erityisesti perheoikeuden alalta. Mutta vielä on ongelmia. Ensinnäkin se, että käytetään sovittelua näissä kysymyksissä. Se ei anna riittävästi takeita riippumattomuudesta. Ja sitten asuinpaikan suhteen täytyy katsoa sitä riskejä, että joissain jäsenvaltioissa ehkä suositaan omia kansalaisia ei oteta huomioon muiden maiden kollegoiden tekemiä päätöksiä. Kiitos. Felszólalunk is egy percre Nemzetek és Szabadság Európai Képviselőcsoport nevében Lemrentől Zsil parancsoljon. Sitten ENF-ryhmän puolesta minuutti. Edustaja Leberton. Kiitoksia, hyvä puhemies. Lastenkaappaukset yli rajoina on erittäin vakava ongelma ranskalais-saksalaisia perheitä tämä koskee Ranskassa erityisesti, kun vanhemmat eroat, saksalaiset vanhemmat vievät usein lapset Saksan, kun taas Ranskan tuomioistuin on myöntänyt huoltajuuden ranskalaiselle vanhemmalle. Ja Euroopan unioni on tähän mennessä kyennyt toimimaan riittävän hyvällä tavalla. Nyt on hyvä, että meitä on kuultu. Tämä mietintö johtaa siihen, että vanhemmat voivat saada lapsensa palautettua mahdollisimman paremmin, paljon paremmin. Tämä on, tässä on erittäin, kolme erittäin lupaavaa kohtaa. Ensinnäkin lasten palauttaminen 18 viikkoa maksimissaan. Jokaisessa jäsenvaltiossa erityistuomareiden käyttäjänotto, jotka ottavat huomioon lapsen edun kolmanneksi, keskusviranomaisten roolin vahvistaminen, joka takaa säännösten tehokkuuden jäsenvaltiosta. Tästä syystä äänestän tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten EPP-edustaja Estaras Ferragut. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, señora. Kiitoksia, puhemies. Tosiaankin näin kansainvälisten avioliittojen määrä on lisääntynyt. On 17 miljoonaa kansainvälistä perhettä EU-ssa tällä hetkellä. Ja yli 100 000 avioira tapahtuu Euroopassa vuosittain ja 1800 lapsikaappaustapausta. Eli tämä liittyy nyt oikeudellisiin kysymyksiin, joka liittyy tähän Bryssel 2a-asetukseen. Ja se on asetus, josta on ollut hyötyä, koska se on edistänyt tätä oikeudellista yhteistyötä, mutta nähtävästi nyt muutaman vuoden jälkeen on huomattu, että siinä on ollut ongelmia ja puutteita. Niistä on puhuttu täällä, eli yhteistyöongelmia, on ollut ongelmia vastaanottokysymyksissä ja alaikäisten suojelussa siinä, että on poistettu eksekvatuuri, tuomioiden täytäntöönpano ja lisäksi oikeudellinen epävarmuus, joka on johtanut siihen, että on ollut tarpeettomia viiveitä. Meidän täytyy aina muistaa lapsen etu ja on aina hankalaa, kun vanhemmat eroavat. Silloin lapsen tilanteesta tulee hankala ja sitä tilannetta ei pitäisi turhaan pidentää. Eli on hyvä, että nyt on uudelleen laadittu tämä asetus, jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja jotta voimme toimia tehokkaammin ja jotta voimme panostaa sovitteluun ja siihen, että saadaan rauhanomaisesti ratkaistua nämä asiat ja erityisesti se, että otetaan huomioon lapsen edut, joka on meille kaikkein tärkeintä tässä. Me haluamme Euroopan lähempänä kansalaisia ja meidän pitää olla nopeita, mitä tulee ihmisoikeuksien suojeluun. SNT-ryhmästä seuraavaksi edustaja Kutiland, olkaa hyvä. Eh, et barnvänligt Europa måste vara... Lapsiystävällisen Euroopan täytyy olla se, johon me pyrimme kaikille. Se on meille kaikille hyvä Eurooppa. Lapsisten ei täytyy joutua kokemaan kovempia konflikteja kuin ne, jotka koskevat, että miten monta pillimehua voi saada tai miten monta satua saa kuulla velin jälkeen illalla. Siltä Eurooppa ei kuitenkaan tänä päivänä näytä on kuitenkin se, että meillä on paljon perheitä, joita muodostaa yli rajojen, mutta on surullista, että 16 miljoonaa ihmistä käyvät myös rajoittavia kiistoja ja 1800 lasta kaapataan unionissa. Tässä ovat kyseessä lapset, jotka joutuvat huonoon tilanteeseen. Siitä syystä säännöllisten työstäminen on äärimmäisen tärkeää, jos haluamme asettaa lasten edun etusijalle. Tämä heijastuu myös eh, eh, siinä, että meillä on paljon eh, viivästyksiä ja oikeudesta epävarmuutta. Minulle on ollut äärimmäisen tärkeää asettaa lasten etu etusijalle ja lapset, lasta täytyy kuulla. Olen kovin ilahtunut siitä, että se huomenna taataan äänestyksessämme. Ryhmämme on myös puolustanut sitä, että asetuksessa otetaan myös huomioon rekisteröidyt suhteet. Olen kovin pettynyt siihen, että konservatiiviset ryhmät eivät tätä hyväksyneet. Lapset joutuvat huonon tilanteeseen siitä syystä, että he haluavat mennä pidemmälle ja ottaa mukaan myös nämä lapset. Mutta asetuksen pääperiaatteen täytyy olla se, että lapsen tahto on sen keskiössä. Kiitoksia. Boris Skribek Seuraavaksi puolesta Skribek. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin kiittää edustaja Svievkaa mietinnöstä, joka ottaa huomioon kansainväliset lapsikaappaustapaukset. Minun kollegani on ottanut omat panoksensa tähän näin. Avioero on aina tragediaa lapsille, mutta se vaikuttaa myös heihin, kun vanhemmat riitelevät. Totta kai vanhempi pitäisi olla enemmänkin lapsista huolehtivia vanhempia. Totta kai lapsia pitää kuulla, kenen kanssa haluat asua missäkin maassa. Sitten lapset, jotka ovat siapattuja ja ovat eri jäsenvaltioiden alueella, niin näissä tapauksissa on ollut suuria ongelmia. Ja olen varma, että meidän parlamenttimme ottaa huomioon kyllä lasten edun ja suojelee sitä. Haluaisin myös muistuttaa niitäkin lapsia, joita ovat vielä syntyneet. Heidänkin etuja meidän pitää suojella. Me, edustaja Evi, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Monet Euroopan kansalaiset ovat vetomusten kautta ilmoittaneet vakavista perusoikeusrikkomuksista ja tässä mietinnössä käsitellään juuri sitä, miten voidaan suojella lasten etuja. Nämä valitukset liittyvät usein käytännön mekanismeihin. Esimerkiksi Saksassa on syrjitty ei-saksalaisia vanhempia. Eli tällä hetkellä Saksan viranomaiset eivät ole pystyneet tekemään kunnollista yhteistyötä ja tämä asia, joka on kestänyt liian pitkään, niin meidän pitää varmistaa se, että oikeuksien päätöksen pannaan täytäntöön ja että pääsemme tilanteeseen, jossa päästään eron epäoikeudenmukaisuudesta, jota torjutaan. Ja meidän täytyy lisätä pistokokeita, mitä tulee viranomaisten toimintaan vanhempain vastuun osalta ja kun kyseessä on lasten hyvinvointi. Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Sami Timek. Iva, naħseb naqblu li nassiguraw il protezioni. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kun varmistamme, että lapset suojellaan vaaralta, niin se on aina ollut tärkeä osa meidän yhteisiä arvojamme. Me voimme jatkaa näin toimimista parantamalla sitä tapaa, millä kansainväliset lapsikauppauskysymykset hoidetaan. Selkeämpien menettelyiden käyttöönotto on nähty selkeästi Maltalla tapahtuneessa meillä oli maltalainen isä, jolla oli isä, poikansa huoltajuus Maltan tuomioistuimen päätöksen seurauksena, mutta hänellä oli valtavia vaikeuksia tapana tuotan päätöstä, koska, koska äiti kaappasi pojan ja lähti Maltalta. Ja näin. Um... Tämä asetus mahdollistaa sen, että kaapatut lapset voidaan tehokkaammin palauttaa, kun määritellään se aika, jolloin prosessi on käynnissä. Siinä otetaan käyttöön myös sovittelumenettelyt ja se sisältää myös toimenpiteitä, joiden avulla pyrkitään täytäntöön panemaan meille tärkeitä periaatteita, eli periaatetta siitä, että meidän täytyy puolustaa lapsen etua. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja, puolitoista minuuttia edustaja Kinitsi. Kiitoksia, kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsenille. Tämä asetusehdotus, josta puhumme täällä tänään, se aivan oikein puuttuu siihen, että pitää päivittää tätä lainsäädäntöpuitteistoa. Aika usein näissä eri jäsenvaltioissa tämä tapahtuu tämän täytäntöpano eri tavalla, kun kyseessä on kuitenkin kansainväliset lasten edut. Nämä menettelyt kestävät kauan aikaa, kun ajatellaan vanhempien tilannetta. Tällaiset menettelyt pitää, niissä pitää kuulla myöskin lasta. Se on tärkeää, että hän voi esittää omat mielipiteensä. Tällä tavoin voidaan antaa myöskin toimivaltaiselle viranomaisille kaikki tarpeelliset tiedot, jotta ottaa huomioon tämän lapsen edut. Tämä tietenkin tapahtuu norma- tavallisten standardien mukaisesti, jolla pyritään estämään erilaisia ristiriitoja tai mitään traumeja syntyisi sitten lapselle. On erittäin tärkeää myöskin, että luodaan mietitään aikarajoja, jotka lapsen palauttaminen saa kestää. Ja myöskin erityisviranomainen voi myöskin nopeuttaa näitä palauttamismenettelyjä, koska muuten lapsi on pitkän aikaa oikeudessa epävarmuudessa. Kiitokset myöskin Jurjan valiokunnalle erinomaisesta työstä. Kiitoksia, edustaja Radev. Puolitoista minuuttia. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää Zvifkaa erinomaisesta mietinnöstä. On hienoa nähdä, että monet tarkistuksistani on otettu mukaan lopulliseen tekstiin. Nyt toivon, että Euroopan parlamentin ääni kuullaan myöskin neuvostossa, vaikkakin tässä asiassa parlamentilla on vain konsultoiva rooli. Tällä tavalla pystymme paremmin suojelemaan lapsen etuja, kun esimerkiksi vanhempain vastuu poistetaan, esimerkiksi kun vanhemmat eroavat tai kun lapsi kaapataan. Ja kun asetusta laaditaan uudelleen, meidän täytyy vahvistaa jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välistä yhteistyötä ja sosiaaliviranomaisten välistä yhteistyötä myöskin. Kun kyse on kansainvälisistä avioliitoista. Kumpakin osapuolta pitää tiedottaa menettelyistä ja päätöksistä, joita heidän suhteensa on tehty. On hyvin tärkeää, että meillä on jatkuvuutta lapsen kasvatuksessa ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin kulttuuriset, kielelliset ja eettiset kysymykset lapsen osalta. Ja viranomaisten pitää aina sijoittaa lapsi vanhempien tai sukulaisten luokse, vaikka he asuisivat toisessa jäsenvaltiossa. Ja pitää myöskin varmistaa, että lapsen vanhemmat ja perheenjäsenet pystyvät olemaan lapset jatkuvasti yhteydessä, vaikka hän olisi toisessa jäsenvaltiossa. Bryssel 2a-asetuksessa pitää ottaa huomioon myöskin vanhempainvastuukysymykset ja jäsenvaltiota ei pidä pakottaa toteuttamaan toimia, jotka eivät kuulu lainsäädäntöön. Kiitos. Kiitoksia nyt menettelytapa ilman puhujalistaa. Voin antaa kaikille puheenvuoron, jotka ovat pyytäneet sitä, mutta pitäkää myöskin kiinni puheesta. Olkaa hyvä, ensimmäinen puheenvuoro. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem s velkým zájmem poslouchal tuto debatu. Hyvä puhemies, minä kuuntelin suurella mielenkiinnolla tätä keskustelua. Ja kun olin Tsekin oikeusministerinä, niin minä käsittelin paljon tällaisia retyrittäviä lapsikaappauksia. Ja tämä osoitti, minkälaisia aukkoja tässä on. Hyvä, että tämä asia voidaan nyt käytännönläheisesti ratkaista ja viivästymisiä poistaa ja epätasapainoa päätöksistä myös vähentää. Haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä, koska näyttää, että tämä todellakin tämä tulee saamaan hyviä tuloksia käytännössä. Hyvä, että nämä asiat määritellään, kuten erityistuomioistuimet, aikarajat, tuomioistuimen päätökset, lasten kuuleminen. Näin kaikkien pitää tukea lasten etua. Käytännön toimijana voin todeta, että kiitokset komissiolle tästä ehdotuksesta. Toivottavasti tämä voidaan käytännössä ottaa pian käyttöön. Kiitoksia. Sitten Lopes olkaa hyvä. Komisario, como no iba... Kiitoksia. Tietysti Euroopan parlamentin enemmistö tukee asetusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa vastavuoroista luottamusta. Tämähän on hyvin arkaluontoinen kysymys, kun ajatellaan näitä avio erokysymyksiä, mutta ennen kaikkea kun ajatellaan näitä lapsikaappauksia EU:ssa. ssa itse hoidin näitä asioita, kun olin oikeusministeri Espanjassa. Ja pidän hyvänä kaikkea oikeusvarmuutta ja eksekvatuurin poistamista. Lapsen etu pitää ottaa aina huomioon. Mutta ikävä kyllä, vetomusvalikunnan tarkistuksia ei ole otettu huomioon. Siellähän puhuttiin siitä, että meidän pitää vahvistaa lapsen asemaa näissä ikävissä tilanteissa – on kyse on vaikka perheväkivallasta. Ja meidän täytyy ottaa huomioon kaikki perhemuodot, jotka rikastuttavat Euroopan unionia. Mutta pidän hyvänä tätä asetusta ja me tuemme sitä äänestyksessä. Maria Schulparancho, Jonait Pertilä. Edustaja Maria, olkaa hyvä. Αναδιατύπωση του κανονισμού 2201 του Tämän asetuksen muotoilu, joka koskee siis vanhempavastuuseen liittymiä kysymyksiä ja päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa on äärimmäisen tärkeä. Meillä on paljon erilaisia tapauksia, joita olemme saaneet tarkastella. On katsottu sitä, miten vanhempavastuu tulisi hoitaa. Ja yksi näistä pääkysymyksistä on ollut nimenomaan se, että on valitettu Saksan jugendlainsäädännöstä. Saksan viranomaisilla on painotettu tarvetta mukauttaa tuota lainsäädäntöä ja toimintatapaa nuorisovirastossa. Ja siitä syystä on erittäin tärkeää, että lapsen kuuleminen voidaan järjestää tavalla, joka on lapsiystävällinen. Niin minun mielestäni Yritystuomioistuimet ovat tässä suhteessa erinomainen tapa toimia, jos haluamme hoitaa kaikki ne ongelmat, jotka syntyvät lapsikappauksessa. Parantsojan öni egy percre a mikrofon. Herra Avramopoulos, teillä on. Kolegové, možná, že bychom mohli hlas jediného Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, ehkä kuulemme täällä tämän äänenkin, joka on minun kollegani vauva täällä. Ja haluaisin ensinnäkin kiittää kollegaa hyvästä työstä. Tietenkin EUn sisällä tästä kansainväliset kumppanuudet lisääntyvät avioliiton puitteissa, että pitää myöskin säädellä enemmän. Meidän pitää myöskin kiinnittää huomiota lapsiin rajat alueilla, rajat tapauksissa – mutta e, yhteistyössä tämä voidaan tietenkin tehdä. Lapsikaappaukset ovat hyvin synkkä asia. Joka minuutti Euroopassa katoaa yksi lapsi. 2016 oli 60 000 lapsisieppausta. Tämän asetuksen työstäminen tänään on sen takia meille tärkeää, että tämä suojelee lapsia. Ja minä pidän esittelijän työstä, joka oli selkeän lähestymistavan tämän asiaan. Soliton parantajan uram, egy percezeni. Edustaja Sivadinas, alkaa vettä minuutti. Είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση αμερών. Kiitoksia, puhemies. No yksi tärkeimpiä asioita tässä on oikeusvarmuus. Tällä hetkellähän meillä on oikeudellista epävarmuutta ja tämä on erityisen merkittävää kun ajatellaan tapauksia, joissa kyseessä on avioliitot ja tuomioistuinten päätöksen tunnustaminen. Mutta meidän on myöskin varmistettava, että lähestymistapamme on järkevä, koska vaikuttaa siltä, että tätä on nyt laajennettu näihin asumispaikkakysymyksiin. Mutta se on hiukan ongelmallista, kun ajatellaan vaikka pakolaisia. Eli meillä pitää olla yhteistyötä jäsenvaltion välillä ja tietysti lasten oikeudet pitää aina ottaa huomioon. Edustaja Siborska, olkaa hyvä. Pani predsednička, pán komisár, Snaha o zlepšenie Euroopan... Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. EU-lainsäädäntöä pitää parantaa avioliittoasioissa. Tämä on, on oikea suunta, mihin mennään. Ja komissio myöskin noudattaa tässä sitä periaatetta, että kunnioitetaan jäsenvaltioiden toimivaltuutta avioliittoasioissa. En mitenkään voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka vastustavat meidän jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tässä pitäisi tehdä kaksi muutosta. Ensinnäkin pitäisi tehdä se, että pitäisi tunnustaa sellaiset kumppanuudet, joita heidän lainsäädäntönsä ei tunne vielä jäsenvaltioissa. Ja sitten myöskin yksityiset avioerot sharia-lainsäädännön mukaan pitäisi myöskin tunnustaa. Minä haluaisin kiittää kollega Sviefkaa ja olen hyvin tietoinen, että hän on ajatellut ensinnäkin tässä lasten suojelua. Mutta jos tämä ehdotus menee tämän hetkessä versiossa läpi, en voi tukea sitä. Edustaja Peti, olkaa hyvä. Teillä on viimeinen puheenvuoro tässä. Merette tuossa on puhelista. trenutku poput i Tämä on historiallinen hetki, kun ihmiset liikkuvat yli rajojen. Se on arkipäivää me tarvitsemme tällaisessa tilanteessa yhä enemmän sellaista juridista puitteistoa, joka toimii kaikille Euroopan unionin jäsenille. Näin meidän täytyy myös rajoittaa Euroopan unionin toimivaltaa. Me emme saa sallia sitä, että ylitetään toissijaisuusperiaate. Meidän täytyy pyrkiä välttämään se, että me emme puutu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Siksi tarkistukset 19, 28 ja 49 ovat sellaisia, joita kehottaisin teitä äänestämään vastaan. Jos nämä tarkistukset kuitenkin hyväksytään, joudumme tilanteeseen, jossa jäsenvaltioiden toimilla ei enää ole merkitystä vanhempainvastuukysymyksessä. Tämä ehdottomasti rikkoo jäsenvaltioiden oikeutta järjestää oman oikeusjärjestelmänsä mukaan perheoikeutensa. Muistutan, että tässä suhteessa useimmat päätökset liittyvät myös nimenomaan kansanvaltioiden toimivaltaan. Bojack Paranjoja. Edustaja Posarkilla vielä puheenvuoro, olkaa Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem byl zde po celou dobu diskuze a hlásil jsem. Kiitoksia. Olen seurannut keskustelua koko ajan ja komission jäsen esittelijä minä arvostan nyt tätä asiaa. Nämä normit ovat menettelytapaan liittyviä sääntöjä. Ja tällä tavalla voidaan ratkaista kysymyksiä, joita tulee esiin avioerojen jälkeen. Lapsen etuja suojellaan tällä tavalla ja sen pitää olla meille painopistealue riippumatta ideologisista kysymyksistä. Meillä pitää olla selkeät säännöt ja erityisesti päätöksiä pitää tehdä nopeasti näissä määräajoissa. Ja nämä määräajat on merkattu asetukseen. Eli Bryssel 2A-asetus on erittäin tärkeä. Ja yhtä tärkeää on myöskin se, että vanhemmille kerrotaan heidän velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan. Mutta tässä tapauksessa tämä asetus ei liity nyt sovitteluun. Kiitos. Sitten komission puheenvuoro. Komission jäsen Avramopoulos, olkaa hyvä. Dear colleagues. Hyvät kollegat, haluaisin vielä kerran kiittää teitä komission puolesta teidän mietinnöstänne ja teidän tuestanne tälle uudistetulle ehdotukselle. Teidän mietintöönne tulee kuitenkin kehittämään keskustelua eteenpäin. Me olemme luottavaisia, että Bulgarian puheenjohtajakauden aikana, joka on valinnut tämän yhdeksi prioriteettialueekseen, tulemme näkemään tämän asian edistyvän vielä tästä. Neuvottelujen päätelmät ovat tärkeät. Se auttaisi perheitä vaikeissa tilanteissa ja suojelisi erityisesti lapsia, jos nämä kaikki viedään päätöksiä. Joten olen varma, että tämä tulee johtamaan toimenpiteiden hyväksyntää, jotka kunnioittavat tätä hyvin tärkeää tavoitetta. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavaksi edustaja Svifka. Kaksi minuuttia. Haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja huomisessa äänestyksessä parlamentti esittää kantansa ja toivottavasti tämä menee sitten huomenna läpi. Tällä tavalla voimme luoda pohjan tulevalle tuolle ja huomenna ei äänestetä mistään tarkistuksista Mietintöäni Käsittääkseni mitään tarkistuksia ei ole esitetty, vaan tästä järjestetään vain yksi erillisäänestys. Eli jos ette vielä ole päättäneet, tuetteko mietintöä vai ette, niin kehotaisin teitä nyt tekemään niin. Ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat ilmaisseet tukea mietinnölleni. Hyvät naiset ja herrat, tämä asetus ja koko menettely tähtää siihen, että voidaan ratkaista perheelämään liittyviä ongelmia, mutta me emme millään tavalla puutu perheoikeuteen, joka on edelleen kansalaisvaltioiden kontolla, eikä tässä mietinnössä tai komission ehdotuksessa ole unohdettu toisiasuusperiaatetta. Mutta kiinnittäisin huomioon kuitenkin yhteen asiaan. Tässä nyt testataan vastavuoroinen luottamus, kun ajatellaan jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä. Jos meillä on oikeanlaista luottamusta, niin silloin voimme parantaa vielä tätä luottamusta tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitos. Kiitokset. Näin olemme päättäneet tämän keskustelun.